tuosta vaalikampanjasta ja todella toivoisin, että voisimme jatkaa läheistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Parhaat kollegat, Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Mitä tähän vaaliin tulee, ehdottaisin teille, että määräaika ehdokkaiden esittämiselle olisi tänään iltapäivällä kello 18.30. Kukaan ei vastusta, joten näin sovittu. Ja nyt pyytäisin, että R00101 toimistoon Espace Paysager de la Présidence, eli eh, puhemiehen eh, toimistoon, siis ei 007, vaan 001.101 Luisvaisrakennuksessa, että tähän huoneeseen vara pääsihteerille veisitte eh, nämä ehdokaslistat ja todella 18.30. Nyt istunto keskeytetään ja se jatkuu kello 19.30. Sydämestä kiitokset, istunto on keskeytynyt.